Chers collègues, la séance est ouverte. Hyvät kollegat, istunto alkaa. Jos ei ole vastalauseita tai kukaan vastusta, niin esityslista on hyväksytty koordinaattoreiden päätöksistä 21. helmikuuta. Niistä löytyy pöytäkirjat kokousasiakirjoista, jos kukaan ei sitä minkälaisia vastalauseita, niin voimme pitää näitä päätöksiä hyväksyttyinä. Sitten alkaa äänestys. Pyydän teitä laittamaan äänestyskorttinne laitteeseen, äänestyslaitteeseen. Teemme testi äänestyksen, äänestysraakaan. Onko äänestetty? Rova Toma, eikö teillä ole äänestyskorttia? Tänähän on naisten päivä, siitähän se taitaa johtua. Très bien. Scrutin clos. Äänestys päättyy. Oikein hyvä. Enemmistö kuitenkin paljon tyhjää. Sitten äänestämme Daniele Viotin mietinnöstä, missä hän on. Toivotan hänelle ensin hyvää syntymäpäivää. Grazie Presidente. Spero che la Kiitoksia puheenjohtaja. Toivottavasti eh, saan valiokunnalta lahjan. Kompromissi numero 1. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 38 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 40 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 41 puolesta vastaan. Ei tule, tule oikein selväksi koneäänestyksenä. Se alkaa. Päättyy. Hyväksytty 18 äänellä. Niin on hyväksytty. 41 siis. Kompromissi 4 puolesta. Kompromissi 4 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Viisikymmentäkaksi puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tuloksen. Koneäänestys alkaa. Tout le monde a voté. Scrutin est... clos. Ah, hyväksytty. 17.12 tuloksella. 53 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 54 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 55 puolesta vastaan vastaan tyhjää. Tarkistamme koneäänestyksenä, joka alkaa. Scrutin clos. Päättyy. Hyväksytty. 16, 14 äänellä. 55 meni siinä. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 63 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty tarkistus 74 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 75 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty 76 puolesta, vastaan tyhjää, hylätty 77 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty kahdeksan kompromissi puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty 86 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi yhdeksän puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. kymmenen kompromissi puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 95 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi 11 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty 98 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kompromissi 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kompromissi 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty tarkistus 115 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 124 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 125 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 134. Tähän liittyy äänestys neljässä osassa. Ja vielä suullinen tarkistus ensimmäisestä osasta. Anteeksi. Siis sehän koskee kolmatta osaa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kolmas osa tähän liittyy Suomen tarkastuspuolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljäs osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 135 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 136 suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 137 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 138 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolmas osa niin toinen osa halutaan tarkastaa. Äänestys alkaa siitä. Päättyy. Hylätty 2012. Kolmasosa puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Neljäsosa puolesta vastaan. Tyhjää Kompromissi 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten useita kohtia 142 kolmasosa puolesta vastaan. Tarkistamme tuloksen kolmas osa 142 tarkistuksesta. Äänestys alkaa. Onko äänet annettu? Äänestys päättyy. Hyväksytty 17, 11 tuloksella, 12 vastaan. Neljäsosa puolesta vastaan, tyhjää, Hylätty. Halutaan tarkistusta. Äänestys alkaa. Onko äänestetty? Äänestys päättyy. Hyväksytty 17.11. Kompromissi 20 puolesta vastaan. Hyväksytty 21 puolesta vastaan. Hyväksytty 22 kompromissi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 151 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 152 puolesta vastaan. Mielestäni hyväksytty, mutta tarkistetaan äänestys alkaa. Scrutin clos. Päättyy. Hyväksytty. Seitsemäntoista viisitoista. Siinä 152, 153 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 154 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten jos kappale Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty kaksi. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus kolme. Rauennut, kyllä, raukeaa, koska kaksi meni läpi. Sitten neljä puolesta vastaan tyhjää, hylätty, viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kuusi puolesta, se rauhan, onkin rauhan, anteeksi, 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 25 kompromissi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kompromissi, 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten koko teksti nimenhuutoäänestyksenä, joka alkaa. Äänestys päättyy. 26 puolesta, 4 vastaan, kolme tyhjää hyväksytty. Hyvää syntymäpäivää lahja teille herra Viotti, onneksi olkoon vielä. Sen jälkeen kehitysyhteistyön rahoitusvälineen, humanitaarisen avun välineen ja Euroopan kehitysrahaston täytäntöönpano. Hordi Solein mietintö. Tarkoitus yksi puolesta vastaan tyhjää hylätty, kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, tar- kuusi puolesta vastaan tyhjää hylätty, tarkistus seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seit, kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hylätty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tuloksena, että alkaa. Tarkistus yhdeksän. Onko äänestäjä päättyy? hylätty. 12.19.10 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 15 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tuloksen. 15. Äänestys alkaa siitä. Äänestys päättyy. Hylätty. 12, 19, 17 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty 18 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 20 puolesta vastaan. Hetkinen, se onkin hyvä. Rauennut sitten 21 puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistamme tuloksen. Äänestys alkaa. Onko äänet annettu? Äänestys päättyy. 15 tuloksella. Hyväksytty sitten 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 24 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Puolesta vastaan hyväksytty. 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten koko teksti näin muutettuna nimenhuutoäänestyksenä, joka alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 26, kolme tuloksella kolme hyvää. Onnitut esittelijä Solelle. Sitten Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto Goodyear tapaus Saksasta. Tartus kaksi puolesta vastaan tyhjää. Tartus numero kaksi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 Pardon. Monsieur Vilan. Herra Vilan. saksalaisessa käännöksessä ensimmäisessä äh, kohdassa luki äh, tarkistus kaksi ja siksi äänestin nyt sen puolesta. En tiedä, äh, oliko tarkistus yksi nyt sitten hyväksytty. Saksalaisessa käännöksessä sinne luki tarkistus kaksi. L'amendement numéro 1 vient en... Tarkistus yksi tulee äänestyslistan lopussa. Se koskee Ortoson kappaletta E. Joten siis tarkistus 2 on hyväksytty. Tarkistus 3 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme koneäänestyksenä, joka alkaa. Scrutin clos. Päättyy. 16-12 hyväksytty. neljä puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 5 vedetty pois. 6 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 7 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. kahdeksan äänetty suunnan tarkistus puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 9. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 10. Tähän nyt ollaan tekninen täsmennys puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 11 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty 12 vedetty pois, 13 puolesta, vastaan, tyhjää, ilmeisesti hyväksytty, mutta tarkistamme koneäänestyksenä. Onko äänestys päättyy? Hyväksytty. 17-13 tuloksella. Sitten 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 17 puolesta vastaan hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 19 puolesta vastaan, vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkoitus yksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten koko teksti nimenhuutoäänestyksenä, joka alkaa. Onko äänestetty? Äänestys päättyy. Hyväksytty 28 kautta 3. Onnittelemme puheenjohtaja Gresleä. Sitten siirtopyyntö. Siirtomuodosanalta. Herra Muurasan on tässä nyt poissa. Herra mm, sitten tässä meillä on ehdotettu siirtoa, joka ottaa huomioon tämän äskeisen äänestyksen globaalissa koheesiorahaston käyttöönotosta. Äänestys alkaa. Herra Muure on ehdottanut, että äänestämme tämän puolesta, koska tämä johtuu tästä edellisestä. Äänestys alkaa. Onko äänestetty? Äänestys päättyy. Hyväksytty 23 kautta 4. Sitten nämä muut pääluokat. On tehty muutoksia ja Richard Ashworth, Ashworth saa puheenvuoron. Hän esittelee nämä suositukset henkilöstötaulukkomuutoksista oikeusasiamiehen toimistossa. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Yksi pikku muutos vain, tämä oikeusasiamies on esittänyt SD e yksi ja yksi ST-virka pitäisi muuttaa, jotta voidaan yksi käsittelijä lisää palkata. Tämä on pieni muutos artiklan 50 mukaan asetuksessa. Meidän ei teknisesti tarvitse äänestää, mutta puoltaisin kuitenkin, joten voisimme näin hyväksyä tämän pyynnön Kiitos. Merci Richard Kiitoksia Richard. Sitten sitten varjoesittelijä, onko hänellä jotakin kommentoitavaa? Ei näytä olevan. Näin ollen, jos kukaan ei vastusta, niin pidämme tätä ehdotusta hyväksyttynä. Sitten Monika Holmaier, mutta ymmärtääkseni ei ole pyydetty äänestystä kiinteistöpolitiikasta, joten näin ollen olemme käyneet läpi äänestyksemme. Monika haluatko kertoa valiokunnalle tiedosta, jota olette saanut? No, ensi kerralla sitten hyvä, kiitos. Sitten pilottihankkeet ja valmistelevat toimet on kyse sitten tämän tai ensi vuoden talousarvioista. Herra Muresan on poissa ja Daniele Viotti saa näin ollen puheenvuoron. Hän kertoo vuodesta 2019. Hän voi hiukan myös muistuttaa, mitä 2018 tapahtuu tai on tapahtunut. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja tietenkin ei ole vielä kovinkaan paljon sanottavaa pilottihankkeista tulevalle vuodelle, koska olemme vielä kaukana esittelyvaiheesta, keskusteluvaiheesta, arviointivaiheesta, komission arviointivaiheesta ja meidän keskustelustamme. Minä haluaisin kiittää kollegoita, kun äänestimme tästä edellisestä asiakirjasta suuntaviivoista ensi vuoden budjettia varten. Ja haluaisin hyödyntää sitä työmenentelyä, joka meillä oli myös suuntaviivojen suhteen kun laadin tämän asiakirjan tulevia pilottihankkeita ja valmistelevia toimia varten. Eli siis järjestän koordinoitua työtä kaikkien jäsenten ja kaikkien ryhmien kesken ja yritän antaa poliittisia suuntaviivoja tällä asiakirjallani tältä valiokunnalta ja koko parlamentilta. Kollega Mureshan on tehnyt aivan erinomaista työtä tässä mielessä ja minäkin haluaisin hänen työstään saada innoitusta. Tietenkin otamme huomioon, mitä komissio sanoo, kun se arvioi pilottihankkeita, mutta uskon, että tämä komissio ja parlamentti saavat päättää poliittisten prioriteettien pohjalta, eikä pelkästään teknisten arvioiden pohjalta, joita komissio tekee. Niin tämä valiokunta saa kyllä poliittisten suuntaviivojen pohjalta äh, päättää näistä hankkeista. Odotamme myös kollegien kommentteja äh, pilottihankkeista ja valmistelevista toimista. Ja tavoitteena on ähm, työskennellä poliittisen menetelmän pohjalta ja Ähm, yrittää saada aikaan yhteisymmärrys, samoin kuten olemme tähänkin mennessä tehneet. Kiitoksia yleisesittelijä. Nyt puheenvuoron saa varjoesittelijä. Monika juuri tässä poistui jo, joten edustaja Kolmel, haluatteko te kertoa mielipiteenne? Kiitos paljon puheenjohtaja, ihan lyhyesti vain. Haluaisin todella sydämestä kiittää esittelijää. Juuri Tällä saralla on tärkeää voida osoittaa, että EU ei pidä vanhasta suunnasta aina kiinni, vaan suhtaudumme avoimesti uusiin mahdollisuuksiin, ja olemme valmiita niitä kokeilemaan. Emme ole hirvittävän tyytyväisiä ihan kaikkeen, mutta sekin kuuluu asiaan, joten kaiken kaikkiaan suhtaudumme todella myönteisesti. Kiitos. Monsieur Depré nous a quittés. Non, il est là. Herra Dupre on vielä paikalla. Haluatteko te kertoa pilottihankkeesta, valmistamista toimista? ole olette esittelijä. En tiennyt, että olen. Ehkä semmoinen on minulle annettu. Olin hiukan hajamielinen tässä. Merci, merci de... Kiitos tästä. Madame Liriada, n'est pas là. Monsieur Tarand. Herra Tarand. Hän voisi lopettaa puhelinkeskustelunsa. Bon, monsieur Tarand. Comme monsieur Depré. Oui, c'est ça. Sama asia kuin herra Depreelläkin. Sitten, no tämähän sujuu hyvin. Minäpä äh, sitten äh, ajattelen, että tässä minulla on nyt vapaat kädet ja päätän ihan itse. Onhan tämä varsin tärkeä aihe. Liikkumavara, joka parlamentilla on jätetty, koska juuri pilottihankkeiden valmistelevien toimien kautta voimme saada aikaan uudistuksia EUn ohjelmiin. Ja se on aika palkitsevaa kun voi hyväksyä pilottihankkeen alkaa sitten toteuttaa sitä. Olisikin kiinnostavaa saada ta- valvoa sitä, miten tehokkaita nämä toimet ovat, koska joskus tulee mieleen, että komissio on ehkä hiukan voimaton tai passiivinen joskus johtuen ehkä ratkaisusta menettelytavoista. Kadesavalo, tavalla. Niin te halusitte puhua täytäntöön, täytäntöönpanon tehokkuutta ja minä kyllä korostaisin, että yleensä täytäntöönpanoa. Pardon, monsieur Rubik. Ja Rubik. Niin, kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Minusta tuntuu, että pilottihankkeet totta kai suurilta osin ovat hyvin innovatiivisia. Uskon, että näin voidaan esittää komissiollekin monia uusia ajatuksia. Ja sitten komission arviot ja prioriteetit vähän muuttuvatkin ajan kuluessa. Parlamentissa meille tämä tietenkin on jonkinlainen aloiteoikeus, jonka kautta voimme heijastella kansalaistemme toiveita budjettivaliokunnan kautta. Tehdä tällaisia aloitteita siis, ja saamme mahdollisuuden tukea sellaisia toiveita ja tapana niitä, joita meillä on esitetty. hän aloitte oikeus on komissiolla. Joten tässä tietenkin huolehditaan siitä, että on tietty tasapaino toimielinten välillä. Komissiosta varmasti tarkkaan katsotaan, mitä MEPit haluavat kansalaisten eteen ajaa. Kiitos. Monsieur Depré. Äh, äh. Lyhyesti puheenjohtaja, halusin vain kiittää teitä, koska sanoitte juuri sen, minkä halusin itsekin sanoa. Minun tehtäväni on teitä kiittää, herra Pre, tässä. Vakuutatte, että puhuin ihan hyvin. Jos kukaan ei pyydä puheenvuoroa, niin haluaisin sitä henkilökohtaisen kommentin, koska meillä on aika, olemme hiukan etuajassakin. 2016 monet meistä ovat mukana pilottihankkeita allekirjoittamassa, joka liittyi kuuden vuoden harjoittelujaksoon Euroopassa. Tämä oli varsin monimutkaista, koska nopeasti nähtiin, kuinka vaikea tällainen liikkuvuus työharjoittelun kohdalla oli 28 maata, eri lainsäädäntö ja niin edelleen. Mutta joka tapauksessa komissio otti vastuulleen tämän pilottihankkeen ja antoi 400 euroa määrärahoja 2018 19 20 kaudelle. Erasmus Pro otettiin käyttöön se ammattikoulutukseen ja komissio esitti neuvoston aikomuksen 5. lokakuuta. Kyseessä oli suositus yhtenäiselle harjoittelijan asemalle Euroopassa, jotta voitaisiin helpottaa heidän liikkuvuuttaan ja mahdollistaa sen, että korostettaisiin niiden maiden rooleja, joilla oli paljon kokemusta ja onnistuneita kokemuksia tästä asiasta, miten me pystytään ratkaisemaan myös nuorisotyöttömyyttä. Tämä pätee Saksaan, Alankomaihin, Itävaltaan, Tanskaan. Ja voitte nähdä, että pilottihankkeiden kautta onnistutaan edistymään ja ehkä seuraavan rahoituskehyksen kohdalla on ihan erityinen ohjelma ammattikoulutus nimeltään ammattikoulutus ja oppisopimusoppiminen. Joten herra Viotti, luotamme tässä teidän johtoonne, kokemukseenne, jotta 2019 talousarvioon saadaan kaikkein lupaavimmat pilottihankkeet. Alors, je voudrais vous préciser... Voisin vielä täsmentää, että meillä on tässä jota pitää noudattaa, ja teidän pilot, hankeehdotuksenne ja ehdotukset valmistelevista toimista pitää jättää kello 12. 27. huhtikuuta viimeistään, nyt on puolitoista kuukautta aikaa siis, ja ehdotukset täytyy jättää yksinomaan niin, että käytetään uutta e komitsi kaavaketta. Te löydätte työasiakirjasta tämän linkin, joka teille on jaettu. est la, la euh, Haluaako komissio esittää jotakin täsmennyksiä pilottihankkeesta, arvioinnista, ohjeistuksesta esimerkiksi? Um, thank you, chair. Kiitos puheenjohtaja. Ehkä vain sanoisin, että pidän hyvänä tätä käytyä keskustelua täällä tänään. Väliaikaiskertomuksessa osoitettiin, että komissio, joka siis pari päivää sitten julkaistiin, totesin, että 88 pilottihankkeen valmistelevan toimen toteutuminen näyttää hyvältä. Siis niiden hankkeiden, jotka hyväksyttiin vuodelle 2018, ja ainoastaan yksi niistä jää panematta ja kolme on vielä sisäisen tutkinnan kohteena komissiossa, joten tilanne näyttää oikein hyvältä. Tämä menestys osoittaa, miten hyvä laatuista valmistelevaa työtä on tehty sekä valmistelijan toimesta että komission palveluyksiköissä. Joten lopuksi haluaisin vain yleisesittelijälle budjetin 2019 osalta kaikkea hyvää ja vakuuttelisin, että komissio on valmis antamaan kaiken tukensa niin kuin aikaisempinakin vuosina on tehty. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos. Sitten siirrytään. Tässähän on menty aika vauhdikkaasti. Meidän piti nimittäin äänestykset lopettaa kello 10 vasta. Ja käsitellä sitten parlamentin talousarvioluonnosta herra Ryyvihin mietintöä 15 yli 10. Nyt ollaan noin puoli tuntia tuojassa, ei huono asia. Joten Paul, Paul Ryby, meillä on kaksi osuutta tässä, avoin ja suljetun ovin tapahtuva osuus. Esittelijä, olkaa hyvä. Ja richtig, dank. Niin, sydämelliset kiitokset puheenjohtaja. Budjetti vuodelle 2019 Euroopan parlamentille on, se on tietenkin erityinen vuosi, koska jotkut aiheet ovat uusia. Meidän on huomioitava se, oli sitten kyseessä Brexit, joka sinä vuonna tulee erityisesti meihin vaikuttamaan. Tiedämme myös, että monivuotisen rahoituspuitteet eli budjettipuitteet seuraavan seitsemän vuoden ajaksi tulevat asiaan vaikuttamaan. Ja sitten tietenkin meillä on 2019 Eurooppa-vaalit eh, niin, että sekin tuo muutostarvetta budjettiin vaalien valmisteluaikahan meillä on ollut kaikilla kausilla niin, että meillä on lukuja edellisiltä kausilta käytettävissämme ja nämä luvut osoittavat, että Eurooppa-vaalit ja Euroopan parlamentin julkisuustyön valmistelu ähm, johtavat siihen, että kansalaiset hyödyntävät demokraattisen oikeutensa. Tällä on suuri merkitys, siksi kansalaisille on tiedotettava ei pelkästään parlamentin toimista ja siitä, mitä parlamentti suunnittelee tekevänsä tulevaisuudessa, vaan myös kansalaisten oikeuksista, jotka näiden vaalien kautta syntyvät. Ja tietenkin poliittisten puolueiden eri näkemykset Euroopan demokratian tulevaisuudesta äh, on tarpeen. Tämä laaja äh, demokraattinen keskustelu tarvitaan, jotta kansalaisille äh, voidaan osoittaa, että me olemme niitä, jotka haluavat parantaa yhteistyötä Euroopassa. Ähm, mietintöni painopistealueet, jos menen tähän yleiseen osaan. Ähm, Puhemiesten ehdotus on tällä hetkellä 18,79 prosenttia. Me sanoimme äh, jo aikaisemmin, että meidän rajamme on 20 prosenttia eli enempää kuin 20 prosenttia ei voida hallintomenoihin ottaa. Olemme erittäin iloisia siitä, että puhemiehistö tämän äh, rajan, tämän rajan, jonka me olemme aikaisemminkin laatineet, niin on sen huomioinut. Ja kun ensi vuosi on vaalivuosi, niin on erittäin tärkeää, että menoja vähennetään mahdollisimman paljon. Euroopan parlamentti haluaisi olla esimerkkinä kansallisille parlamenteille ja siksi ehdotus on tällä hetkellä 18,79 prosenttia. Se on pienen luku 15 vuoteen, eli tämä on menettelytapa, joka osoittaa, että me haluamme, olemme halukkaita nämä rajoitteet yhdistämään tehokkuuteen. Eli että täällä parlamentissa tehokkuus on keskeinen ajatus. Euroopan parlamentin budjetti nousee 3,9 prosentilla äh, – vähemmän kuin otsake 5, jos 4,25 prosenttia, eli olemme otsakkeen 5 alla, joten pystymme kyllä olemaan vielä säästäväisempiä. 3,9 korotus näyttää ensisilmäyksellä korkealta, mutta se on nähtävä siitä näkökulmasta, että meillä on tällä kertaa erityisen korkeat e- menot vaalivuoden takia, eli 37,3 miljoonaa euroa ja sitten vielä 34,3 miljoonaa euroa ylimääräisiä kuluja, jotka liittyvät turvallisuuteen ja muuhun. Ylimääräiset kulut ovat kokonaisuudessaan 71 1,6 miljoonaa. Me tiedämme, että kaksi kolmasosaa Euroopan parlamentin budjetista on indeksisidonnainen. Tämä koskee erityisesti palkkauksia ja jäsenten ja avustajien korvauksia sekä myöskin sopimuksia, jotka meillä on rakennuspolitiikassa, eli että nämä yleiset puitteet niistäkin on keskusteltava. Ja minä tulen keskusteluissa vaatimaan vielä lisäsäästöjä täällä parlamentissa. Siksi tarvitaan neuvotteluja puhemiehistön kanssa ja tulemme sen, nämä neuvottelut tiukasti käymään. Brexitistä. Meillä on se hyvä uutinen, että 8. joulukuuta päätettiin, että budjetit 2019 ja 2020 käsitellään niin, että kuin Iso-Britannia olisi vielä unionin jäsen. Tämä antaa meille vakautta tuleviksi vuosiksi ja ne sitoumukset, jotka syntyvät rahoituspuitteista, koskevat kaikkia budjetin parametreja ja siksi on mielestäni erittäin ilahduttavaa, että tällainen päätös tehtiin. Meillä on tietenkin olemassa myös tämä parlamentin istuntopaikkakysymys. Suurin osa jäsenistähän on sitä mieltä, että meillä pitäisi olla vain yksi istuntopaikka. Riita alkaa sitten siitä, että missä tuo istuntopaikka pitäisi olla juridisesti ja lainsäädännöllisesti meidän istuntopaikkamme on Strasbourg ja valtion päämiesten pitäisi yksimielisesti päättää uudesta toimipaikasta. Ja kun on 28 jäsenvaltiota, ehkä tulevaisuudessa 27, niin tämä on haaste. Parlamentti voi kyllä toivoa, mutta päätöksen tekevät hallitusten ja valtion päämiehet. Siksi onkin mielenkiintoista katsoa, millaisia lisätalousarvioita laaditaan tai ensimmäinen huhtikuuta Ison-Britannian jäsenet lähtevät komissiosta, parlamentista ja tuomioistuimesta. Brexitin myötä tällä tavoin ei enää ole vaikutusvaltaa 27 muuhun jäsenvaltioon ja siksi on mielenkiintoista ähm, millainen tulee olemaan parlamentin huhtikuun istunto, millainen tulee olemaan uusi kokoonpano. Iso-Britannia ei sitten enää äh, ole äänioikeutettu tärkeissä kysymyksissä. Siitä olemme kovasti pahoillamme. Sitten vuoden 2019 vaalit, jotka järjestetään todennäköisesti ilman Iso-Britanniaa. Iso-Britannia etääntyy silloin eurooppalaista demokratiasta eikä enää ole osa demokraattista yhteistyötä. Meille on kuitenkin tärkeää osoittaa, että kahden maailmansodan jälkeen yhteistyö politiikassa on osoittanut meille, että meidän kansalaisemme ovat onnistuneet sen jälkeen Euroopan unionin kautta elämään rauhanomaisesti, että asioita ei ratkaista sotilaallisesti, vaan poliitikkojen kautta, jotka äänestävät kättään nostamalla ja vaikka sitten ovatkin äänestyksen häviäneet, niin voivat silti istua juomaan kahvia saman pöydän ääreen ja keskustella seuraavista asioista. Minä en ole tyytyväinen kaikkiin päätöksiin, mutta kukaan ei varmaan ole tyytyväinen kaikkiin parlamentin päätöksiin. On epäonnistumisia, se on sitä poliittista elämää, mutta se osoittaa, että pystymme kansalaistemme puolesta ilman väkivallan käyttöä ratkaisemaan suuria kysymyksiä. Siksi tämä 33 miljoonaa vaalikampanjaan ei ole kovinkaan suuri summa, koska kyse on 500 miljoonasta kansalaisista. Sitten käydään tätä keskustelua, että onko kyseessä puolikas kahvikuppi tappi. No, eh, joka tapauksessa tämä on ihan säästäväinen budjetti. Me kaikki tiedämme, että puolueemme kotipuolessakin ähm, osallistuvat, mutta hyvin harvoin niillä on tarpeeksi määrärahoja, eivätkä ne myöskään tarjoa henkilökuntaa Eurooppa-vaaleja varten. Eli se, mitä emme Euroopan tasolla tee, äh, se on vaikea toteuttaa kotopuolessa. Siksi Euroopan parlamentin tiedotusstrategia äh, tiedotustoimistojen kautta, mutta myös tämä äh, huippuehdokasprosessi on tärkeä, jotta sitten avointen ja vapaiden vaalien kautta pystymme politiikkaamme harjoittamaan. Kuten aina, noin 50 prosenttia jäsenistä ei asetu uudelleen ehdolle tai heitä ei uudelleen valita. Eli myös lähtevien edustajien, heidän avustajiensa ja harjoittelijoiden on sopeuduttava tilanteeseen siirtymävaiheen määrärahojen budjetointi on ainutkertainen tapahtuma ja on aivan selvää, että myös brittijäsenet tulevat nämä siirtymävaiheen maksut saamaan, koska äh, sitoumus on vuoteen 2020 asti. Sitten toinen suuri kysymys on turvallisuus ja kyberturvallisuus on tarpeen, että ei vain Belgian tapahtumien takia, vaan johtuen väkivallan lisääntymisestä, äh, että varmistamme, että rakennukset ovat turvallisia ja kuitenkin mahdollisimman ähm, vapaasti käytettäviä. Rakennukset on pääosin, äh, rakennusten ovet on jo pääosin äh, uudistettu ja myöskin vierailijoiden tulvaa on ohjattu. Meillä on nyt parlamentaarium ja Euroopan historian talo, joten vierailijoille on kiinnostavia kohteita. Myös Strasbourgissa on tällainen uusi vierailijakeskus, jossa vierailijat voivat paremmin ymmärtää, miten demokratia Euroopassa toimii. Ja siksi nämä käytännönläheiset toimet ja näiden rakennusten modernius on hieno asia, koska tällä tavoin voidaan hyvin selittää, miten jäsenet tekevät työtään ja että meidän työmme on myös jaettu, kuten kaikissa yrityksissä tai kouluissa. Eivät kaikki jäsenet ole aina täysistunnossa paikalla vaan koska työt on jaettu, niin myös yleensä vain yksi 28 komission jäsenestä on paikalla ja silloin paikalla on myös ne eh, parlamentin jäsenet, jotka vastaavat asiasta eh, intensiivisen keskustelu on kuitenkin käyty jo valiokunnissa ja ryhmissä eh, niin, että on osoitettava, että nämä asiat ovat meille tärkeitä. Haluamme myös kyberturvallisuustoimintasuunnitelmaa viedä eteenpäin. Äh, kommunikaation turvallisuus ja tehokkuus on pantava keskiöön. Äh, me kaikki tiedämme, että tiedotus julkisuuteen on erittäin tärkeää. Jos katsotaan, että meillä on tällä kaudella vielä noin 800 kolmikantaneuvottelua käytävänä ja että erityisvaliokuntien määrä lisääntyy jatkuvasti ja pyytäisin kollegoita katsomaan, että nämä erityisvaliokunnat aiheuttavat suuria kustannuksia parlamentissa, koska henkilökunta on siirrettävä sinne, syntyy lisää tulkkauskustannuksia. Eli näiden erityisvaliokuntien kautta tavallisten valiokuntien henkilökunta vähenee, myöskin niiden istuntokapasiteetti vähenee. Minun toiveeni olisi, että valiokuntien koordinaattorien kokous päättäisi, että mikä valiokunta on vastuussa mihin aiheesta ja sitten nämä aiheet käsitellään tavallisten valiokuntien työssä ja että nämä erityisvaliokuntat olisivat sitten näiden valiokuntien vastuulla. Tällä tavoin säästäisimme paljon rahaa. Olisi hyvä toteuttaa näitä tehokkuustoimia. Sitten seuraava asia, nimittäin rakennuksemme. Monika Holmajerhan jo kertoi siitä, että esimerkiksi Luxemburgin Adenauer-rakennus, että sen siipi tulee olemaan muuttovalmis 2018, siis itäsiipi. Katsotaan sitten, että valmistuuko länsisiipi vuonna 2019 CAD-rakennuksen rahoitus on äh, tapahtunut hyvin avoimella tavalla, tai sen on tapahduttava hyvin avoimella tavalla. Haluaisimme äh, saada yksityiskohtaisempia tietoja puhemiehistöltä, äh, mikä, suuri, mikä ero on budjetoitun summan ja todellisen hinnan välillä ja mitä summia vielä on maksettava, kunnes rakennus lopullisesti valmistuu, niin että voidaan arvioida, millaisia budjettivaikutuksia eh, tällä rakennuksella on. Me tunnemme myös tämän keskustelun eh, Strasbourgin eh, täysistuntosalista ja Brysselin täysistuntosalissa että kummassakin täysistunsalissa äh, katot on korjattu. Muistan hyvin nämä kauhistuttavat kuvat, äh, kun minun työpaikkani täysistunnossa ja kollegojeni työpaikat, äh, istuinpaikat tuhoutuivat kattorakenteiden romahduksen takia. Meillä oli onnea, että tämä tapahtui kesällä, koska muuten se olisi ollut suuri katastrofi. Siksi kysymys rakennusten turvallisuudesta. Kyse ei ole pelkästään termisistä jännitteistä, vaan mahdollisesti myös muista jännitteistä, e, niin siksi rakennusten turvallisuutta on tarkasteltava hyvin huolella työntekijöiden, vierailijoiden ja jäsenten turvallisuuden pitää olla etusijalla ja siksi rakennussuunnittelu on erittäin tärkeä asia, ei vain lyhyt lyhyen aikavälin remontit, vaan myös keskipitkän aikavälin uudistukset ovat tärkeitä, jotta työn muutos, viime vuosinahan työskentelytavat ovat muuttuneet, että se näkyisi myös rakennuksissa. Myös työntekijöille on tärkeää, että heillä on hyvät toimistot, että työskentelyolosuhteet toimistoissa ovat sellaiset kuin voidaan odottaa. Tällä hetkellä meillä on 1 plus 2 toimistoa äh, Brysselissä, 1 plus 1 Strasbourgissa. Näiden toimistojen päivittäminen on tärkeää, koska tulee uusi sukupolvi äh, parlamentin jäseniä, joilla on uusia vaatimuksia esimerkiksi tiedotuksen ja viestinnän alalla työpaikoilla. Me ei ole edes riittävästi pistorasioita, joissa voisi ladata laitteitaan mm, puhumattakaan internetin laadusta täällä parlamentissa. On siis paljon asioita korjattavana. Haluaisin nyt vähän lyhentää puheenvuoroni. Tietenkin me haluamme koulutustoimenpiteitä, one-stop-shoppeja akkreditoiduille avustajille. Haluamme ylläpitää MEPien ohjesääntöä ja tietenkin vähemmän byrokratiaa avustajille ja MEPeille. Haluamme vähentää niitä vaatimuksia meillä on nyt niin paljon erilaisia hakemuksia, joita on täytettävä. Se johtuu siihen, että, johtaa siihen, että suurin suurin osa ajasta menee näiden hallinnollisten toimien toteuttamiseen. Voitaisiin harkita sitä, miten tämä voidaan teho, mitä tätä voidaan tehostaa. Me olemme 9, 59 paikkaa säästäneet, eli tämä prosentin vähennys vuosittain. Ja kansallisvaltioiden pitäisi kunnioittaa tätä ja miettiä, että voitaisiinko jäsenvaltiossakin toimia tehokkaammin. Ja suunnitelma on se, että 14. maaliskuuta lähti, asti on aikaa tarkistusten jättämiselle ja 22. maaliskuuta keskustellaan tarkistuksista. Odotan jo kovasti kollegoiden kommentteja, jotta tämä eh, mietintö voidaan eh, laatia mahdollisimman optimaaliseksi. Kiitoksia. Kiitoksia esittelijä mietintöluonnoksen esittelystä. Tämähän voi olla ensi vuoden talousarvio parlamentille tietyn poikkeuksen, niin kuin te korostitte, koska se liittyy tämä liittyy parlamentin uudistuksiin. Kiitoksia näistä kaikista tar- tarkennuksista. Nyt sitten varjoesittelijä Rova Gardia Tabal. Puheenjohtaja, kiitoksia. Minä haluaisin esittää useitakin kommentteja ja yhden valituksen ja lähden siitä liikkeelle, koska herra Ryvi, olemme tehneet tässä työtä ilman, että olisi saanut virallista tietoa siitä, mitä puhemiestä hyväksyy, koska aika aikataulun mukaisesti ainoa, minkä olisi sanonut virallisesti, on suullista tietoa viime viikolla. Ja mielestäni tämä ei ole mikään hyvä tapa tehdä työtä. Meidän pitää arvioida Rybin mietintöä tietojen pohjalta, joita meillä on muilta vuosilta jo, joten haluan tässä ilmaista valituksen tästä asiasta. Sitten muut, useitakin kommentteja. Herra Rybi puhui tästä jo, on ihan totta, että niin kuin kaikki kauden lopun talousarvet ovat erityisiä, niihin liittyy erityisiä menoja, jotka johtuvat vaalikampanjasta ja lainsäädännön muutoksesta ja näin on. Tämä liittyy meppeihin ja heidän työntekijöihinsä ja on näitä poikkeuksellisia menoja. Emmekä voi tätä mitenkään välttää ja sekin on totta, että viime vuosina Meillä on ollut poikkeuksellisia investointeja turvallisuuteen, parlamentti ja komissio ovat nämä hyväksyneet ja niitähän sitten nyt rahoitetaan. Joka tapauksessa, niin kuin Ryvihkin sanoi ja toteaa sen mietintöehdotuksessaan, tämä valiokunta on aina yrittänyt säilyttää menot tietyssä kontrollissa on yritetty sitä, että menot, jotka johtuvat normaalista toiminnasta – Samoin poikkeukset menot lisääntyvät noin inflaation verran ja siksi meidän pitää poliittisissa ryhmissä etsiä kohtia, tehdä tarkistuksia, jotta pysytään todellakin tässä inflaatiokorotuksessa pelkästään. Sitten tähän liittyy tällainen toistuvakin ongelma, nimittäin puhemies tekee monia päätöksiä, joilla on budjettivaikutuksia, mutta tässä valiokunnassa emme ole hyväksytty, hyväksytty näitä, emme ole osallistuneet päätöksentekoon. Esimerkiksi päätettiin, että Strasbourgissa pitää muuttaa toimistoja ja lisätä tilojen määrää. Sitten on myös ehdotuksia uudistaa esimerkiksi ravintoloita ja niin edelleen. Nämä ovat päätöksiä, jotka, joita me emme tietenkään ole hyväksyneet. Voimme olla samaa mieltä tai emme, mutta koska loppujen lopuksi me joudumme kuitenkin ottamaan ne huomioon parlamentin talousarviossa ja tällaisia puutteita sitten olemme joutuneet selventämään viime vuosina, koska meillä on yhteisiä toimivaltuuksia päätöksenteossa, mutta lopulta budjettivastuu kuuluu tälle valiokunnalle ja Euroopan parlamentille. Ja niin kuin sanon, niin meillähän ei ole vielä kovinkaan paljon tietoa, mutta voin todeta silti, että tulemme tekemään ehdotuksia eri aiheista. Yksi aihe, joka on ollut aika poleminen täällä valiokunnassa, ja olemme sitä käsitelleet viime vuosina, nimittäin yleis, yleiskulut on kun on puuttunut uutta ehdotusta puhemiehistöltä, oletamme, että se kuitenkin tekee työtä tämän asian parissa, olemme saaneet yhden kohdan mukaan, joka heijastelee aika hyvin enemmistön näkemyksiä parlamentissa. Ja jatkossakin tulemme tekemään tämän suuntaista työtä. Sitten teemme ehdotuksen ko- mat- työmatkakorvauksista, mitä tulee avustajiin, koska 2018 teimme jo ehdotuksen, että tehdään avustajien korvaukset samoiksi kuin virkamiesten korvaukset. Vaikka tämä on hyväksytty, se ei ole, sitä ei ole vielä toteutettu käytännössä. En tiedä, onko tämä nyt veruke vai todellisuutta. Todellinen syy ei ollut ilmeisesti marginaalia tai mahdollisuutta näin tehdä. No joka tapauksessa nyt, puhut, nyt on jo uusi talousarvio seuraava kautta varten ja siksi olisikin ihan loogista äh, sovittaa nämä maksut yhteen. Sitten kun puhutaan parlamentin avustajien kustannuksista, tässä luonnoksessa ehdotetaan sellaista, että li- lisättäisiin varoja, joita heidän, määrä, heidän määrärahojaan, ja voin sanoa, että ST-ryhmä on jo hyväksynyt tämän lisäyksen vaalikauden alussa tietyin ehdoin, mutta jos tilanne on sama kuin tällä hetkellä, niin nyt tullaan jo tarpeeksi suuressa volyymissa, jotta voimme maksaa asiallisen korvauksen täällä työntekijöille. Sitten neljäs kysymys se liittyy stipendeihin. On tämä nuorisotyöryhmä, jossa johdamme, olemme sieltä laatineet tutkimuksen parlamentin apurahan saaneista ja Paljonkin on parannettavaa. Teimme pienen pyyn, tai tutkimuksen ja totesi, että vain 20 prosenttia sai noin tuhannen euron kuukausikorvauksen vain näistä harjoittelijoista tai stipendisaajista. Siis kaikki ilman poikkeuksetta, jos parlamentti ottaa näitä harjoittelijoita poliittisiin ryhmiin hallintoon, niin heidän pitäisi saada ihmisarvoinen palkka, sama kuin komissiossa maksetaan näille henkilöille. Eikä riitä, että on vain palkka, vaan heidän pitää saada samat sosiaaliset perusoikeudet ja ja oppisuunnitelma, koska siitähän tässä on kysymys. Sen takia tämä stipendikin heille on annettu. Mm ja me olemme julkisen vallan edustajia. Meidän pitää, mehän vaadimme yksityisiltä yrityksiltä muun muassa, että eivät väärinkäytä harjoittelijoita, niin siksi meidän pitää näyttää esimerkkiä täällä omassa parlamentissa. Pyydämme, että puhemiehistö muuttaa näitä sääntöjä näissä sopimuksissa ja tekee ne minimivaatimuksia ainakin vastaaviksi me tulemme jatkamaan tätä työtä näiden aiheiden parissa jatkossa. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi puheenvuoron saa edustaja Kolmel. Kiitos paljon puheenjohtaja. Ensin sydämelliset kiitokset esittelijälle. Hän alusti todella tarkkaan tätä asiaa ja juuri oikeasuuntaisesti minun mielestäni. Vaikka kollega Nadia Sabalin kanssa olen samaa mieltä, totta kai meidän pitää lopulta saada konkreettiset luvut, jotta voimme kunnolla olla tässä keskustelussa mukana. Kaiken kaikkiaan sanoisin kuitenkin, että esittelijän peruslinja on meille ihan sopiva. On ihan totta, että nyt pitäisi suunnitella edelleen 751 jäsenen mukaan. Alaspäinhän tuosta luvusta päästään, jos Brexit toteutuu. Mutta tämäkin pitää hyvin avoimesti esittää, jotta ei pääse syntymään sellainen käsitys, että luodaan tällaista varausta, jota voidaan jossain vaiheessa siirtää johonkin muihin menoihin. Eli se, mikä jää pois kun jäseniä on vähemmän, se pitää nähdä, että se myös toteutuu. Se on erityisesti vaalivuonna ihan ratkaisevan tärkeää. Uskoakseni on myös hyvin tärkeää, kuten sanottiin, että pystymme vastaamaan uusiin haasteisiin. Erityisesti myös se, että saadaan toisella tavoin koulutettuja työntekijöitä tai avustajisten työpaikat myös. Me elämme ihan virtuaalisemmassa maailmassa. Meidän pitää pystyä siihen reagoimaan. Tämä tarkoittaa sitä, että tänä päivänä tiimissä pitäisi olla kyllä henkilö tai pari, jotka käsittelevät IT-asioita. Mutta siihen tarvitaan myös tietyt laitteet. Tiedän, että on jo tällaisia toimistoja, joissa on kolme näyttöä. Siihen niitä ei ole tarkoitettu niitä huoneita, mutta elämä on nykyään tällaista, mutta tähän pitää jotenkin voida reagoida, koska näille työntekijöille pitää antaa kuitenkin järkevät työolot, jotka vastaavat myös työterveysvaatimuksiin. Tehtävää on paljon, ja minä luotan kovasti hallintomme. Haluaisin yhtä asiaa vielä painottaa, joka taitaa olla meille tai kaikille tärkeä, byrokratian purkaminen. Tätä hoimme melko usein mutta tämän pitäisi suhtautua myös vakavasti. Tämä on tasapainoilua, koska byrokratian purkaminenhan aina johtaa myös siihen, että rajataan ohjausmahdollisuuksia, mutta se on otettava huomioon ja hyväksyttävä. Mielestäni työ ei suju paremmin tai avoimemmin, jos pyritään siihen, että kaikki säädellään ihan pienintä yksityiskohtaa myöten. 400 kohta esimerkkinä budjetissa. Siellä on tiettyjä asioita, joihin näitä varoja voidaan käyttää. Henkilökohtaisesti minulla on sellainen käsitys, että näiden ehtien täyttäminen muodostuu yhä vaikeammaksi vuosi vuodelta. Todella nyt hyvin tarkkaan mitataan, ovatko käytetyt logot oikean kokoisia. Viivattimen kanssa tätä mittaillaan. No näinhän voidaan tietenkin tehdä, mutta sitten on pyydetty ennakko ennakkoarviota siitä, miten paljon tehtäviä annetaan kumppaneille, koska tietystä rajasta lähtien julkinen tarjouskilpailu on tarpeen, mutta usein ei tiedä, kun jonkun yrityksen kanssa sopimuksen tekee, että tekeekö sopimuksen vielä uudestaan. Eli sitä ei alusta asti välttämättä tiedä. Ja tämä monimutkaista asioita ilman, että lopputulos on sitä parempi. Tämä seikka pitäisi pitää mielessä, että halutaan ehkä joskus purkaa byrokratiaa, vaikka se saattaa tarkoittaa sitä, että kaikkiin pikkuyksityiskohtiin ei pystytä puuttumaan. Kiitos. Merci. Niin, lainsäätäjinä meidän pitää itse tutkia omaa tuntoamme tavallaan, koska eikö joskus jonkun tarkistuksen kautta käy niin, että me tavallaan itse myötä vaikutamme sääntöjen monimutkaisuuteen. Joskus me itse aiheutamme ihan hyvin aikomuksin kyllä monimutkaisuutta ja sitten syntyy rahoitussääntöjä ja muita säädöksiä, joiden monimutkaisuus vaan lisääntyy. Sitten edustaja Ali. Thank you, Mr. Chair. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät kollegat. Ensinnäkin minäkin haluaisin kiittää edustaja Rybikkiä kattavasta kertomuksesta. Tietenkin meillä voisi olla erilainen lähestymistapa tähän mietintöön. Se voisi olla populistinen lähestymistapa tai realistinen lähestymistapa, mutta hänellä on realistinen lähestymistapa ja toivotan sen tervetulleeksi. Meidän on myös muistettava, että meillä on lainsäädäntövalta ja meidän pitää tehdä ero lainsäädäntövallan ja toimeenpalovallan välillä. Ja mm, tämä mietintö kyllä kattaa Euroopan parlamentin budjettipuitteiston seuraavaksi vuodeksi ja myös että tässä mietinnössä on syyttö näille luvuille selitetty. Tässä on tarpeellinen tieto jo liittyen eri tapahtumiin vuonna 2019 Mm, joita ovat tarpeet johtu, tarpeen johtuen vaaleista ja Brexitistä. Niillä on vaikutusta parlamentin rahoitukseen. Suurin osa Euroopan parlamentin budjetista on indeksisidonnaisia menoja. Ja tämä on sitten linjassa Euroopan unionin talouskasvun kanssa ja inflaation suhteessa. Euroopan parlamentin 2019 eh, budjetti on silloin alhaisin otsake eh, näissä rahoituspuitteita ja tämä ehdotettu 3,9 prosentin budjettikorotus verrattuna tähän vuoteen on perusteltu mietinnössä. Siksi voimme ottaa huomioon vielä erään asian. Jos otetaan huomioon Euroopan parlamentin budjetin vuosikasvu viimeisen viiden vuoden aikana, voimme sanoa verrattuna otsakkeeseen viisi, niin edellinen on paljon alhaisempi toivotan tervetulleen yhteistyön parlamentin ja kansallisten parlamenttien kanssa avoimuuden takia, jotta voi, kansalaiset voisivat ymmärtää lainsäädäntöprosessin paremmin jäsenvaltioissa ja erityisesti kun otetaan huomioon tulevat Eurooppa-vaalit. Se, että tässä keskitytään mm, tulosperusteiseen budjetointiin on erittäin tärkeää, että voidaan vahvistaa tehokkuutta, erityisesti ajatellen ensi vuoden haasteita. Kiitoksia, edustaja Ali. Sitten edustaja Tarand. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän herra Ryyvihiä. kun on taas laati, ryhtynyt laatimaan budjettia meille ja on todellinen ilo tehdä työtä tältä pohjalta. Ihan lyhyesti Kolme huomiota. Jotkut kohdat, jotka mainitsitte, kampanja ennen vaaleja, eurooppalaista politiikasta tai toimimista ei mikään iso juttu, mutta pitää olla valmis siihen, että sitä kyllä tullaan sitten joistakin piireistä arvostelemaan. Mielestäni meidän pitää nyt miettiä ehkä asiaa uudestaan. Pitää siis miettiä sitä, miten Brexit oikein tulee vaikuttamaan käytännössä parlamenttiin. Enkä ajattele tässä vain sitä, että menetämme hyviä brittikollegoja eri poliittisista ryhmistä, mutta minun ymmärtääkseni tähän synty, tässä syntyy hankala ongelma myös englannin kielen käytön suhteen, ja tämä saattaisi luoda ongelmia – pääosastossa. Minun mielestäni hän englannissa tulee laiton, mutta olemme päättäneet, että puhumme sitä jatkossakin. Tätä asiaa meidän pitää jotenkin uudestaan alkaa miettiä. Sitten kolmanneksi olen iloinen siitä, että esittelijä on jälleen kerran miettinyt synergia parlamentin alueiden komitean ja talous- ja sosiaalikomitean välillä synergiaset voidaan saavuttaa eri aloilla ja pääsihteeri on myös äh, kuunnellut tällaista lähestymistapaa, ottanut sen huomioon. sitten lopuksi ehkä pitäisi vielä puhua yhdestä asiasta, tai tästä ehkä pitäisi puhua kohta suljetun oven enemmän, mutta meillä on tämä vapaaehtoinen eläkerahastokysymys. Ja ehkä meidän pitäisi katsoa joka ikistä teknistä ja juridista aspektia tässä, että siitä ei sitten synny taakkaa talousarviollemme. Mielestäni rahan kannalta tämä ei ole niinkään iso juttu, mutta miten aikaisemmat sukupolvet tässä ovat toimineet, se saattaa olla ongelmallista meille, erityisesti kun muistetaan se, että vaalitkin ovat tulossa ensi vuonna. Kiitoksia vielä. Ja siinä kaikki. Merci, monsieur. Kiitoksia, herra Tarand. Marko Zanni vuorossa. Grazie, presidente. Ringrazio... Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän esittelijää hänen luonnoksestaan. Haluan hiukan kommentoida ja sitten teemme tietenkin yhteistyötä varjoesittelijöiden kesken. Ensimmäinen kommentti liittyen työmenetelmään. Olen samaa mieltä tästä vahvasta kritiikistä, jonka kollega Gardia Sabal teki, että meillä ei ole tarpeeksi asiakirjoja Parlamentin budjetti on vaikea asia sekä poliittisesti että teknisesti, jos joutuu työskentelemään ilman tausta-asiakirjoja. Se on erittäin vaikeaa, erityisesti pienelle ryhmälle kuin minun ryhmälleni, kun meillä ei ole suoraa pääsyä puhemiehistöön, kun meillä ei ole edustajaa siellä, joten toivoisin, että sekä puheenjohtaja että esittelijä voisivat äh, nopeasti painostaa, jotta saisimme kaikki tarpeelliset asiakirjat, äh, jotta voisimme sitten tehdä hyvää työtä. Budjetista yleisesti äh, ottaen eräs huomio luku, luvuista. Tämä ehdotus perustuu siihen, että meillä on parlamentti, jossa on 751 jäsentä. Me emme tiedä ihan tarkkaan, mikä tilanne tulee olemaan vuonna 2019 Brexitin jälkeen. Neuvosto tekee päätöksen, mutta ilmeisesti meillä on AFKO-valiokunnan ehdotus jo olemassa, jonka mukaan eh, ehdotettu eh, parlamentti parlamentin jäsenten määrä ensi kaudella tulisi olemaan 705. Me olemme siis nyt tehneet laskelmia 751 jäsenen pohjalta, mutta todennäköisesti 2019 jäsenten määrä tulee olemaan alhaisempi. Me puhumme nyt 3,9 prosentin budjettikorotuksesta. Olisi mielenkiintoista tietää, mitä me teemme siinä tapauksessa, että parlamentin jäsenten määrä vähenee koska on aivan selvää, että tämä lisäys on e-, enemmän, jos meillä on 751 jäsentä ja sitten kun vertasitte tätä Amerikan kongressiin, niin tämä ei mielestäni oikein ole hyvä vertaus. Kyse on kahdesta erilaisesta instituutiosta, jolla on erilaiset toimivaltuudet. Ne meistä, jotka ovat voineet kongressissa vierailla, sen tietävät, joten minä en tekisi tällaisia vertauksia jotka eh, eivät ole vakaalla pohjalla. Sitten harjoittelijoista olen samaa mieltä mm, siitä, mitä kollegakin sanoi, mutta kaksi asiaa haluaisin sanoa. Tietenkin riippuu meidän edustajien eh, toimesta, kuinka voimme eh, arvokkaasti mm, huolehtia niistä, jotka työskentelevät meille, joiden täytyy maksaa mahdollisesti vuokraa ja muuta täällä Brysselissä. Minua sitä on ikävää nähdä näitä lukuja harjoittelijoista ja että täytyy työskennellä niin, että laitetaan jonkinlainen vähimmäiskorvaustaso kun on otettu, otetaan huomioon nämä luvut, niin kyllä meidän täytyy puuttua asiaan, jotta ne ihmiset, jotka tekevät työtä meille, saavat ähm, hyväksyttävän palkan. Sitten äh, ylimääräiset kulut. Hyvin usein sanotaan, että että vaalivuoden budjetti on eh, erityinen budjetti. Minä en ole täysin samaa mieltä tästä. Me tiedämme, että Euroopan parlamentti on erilainen kuin kansalliset parlamentit. Vaalit eh, järjestetään viiden vuoden välein joten ylimääräisistä menoista puhuminen vaalivuoden budjetissa eh, siinä vähän vähennetellään sitä, miten pystymme asiat suunnittelemaan budjettivaliokuntana. Kyllä meidän pitää pystyä jo etukäteen suunnittelemaan vaalivuoden budjetti ja viime vuoden budjetissa me jo siirsimme syrjään määrärahoja vuoden 2019 vaaleja silmällä pitäen, joten haluaisin, että erityiset menot määritellään vähän eri tavalla. Tietenkin meillä on Brexit ja muitakin elementtejä, jotka todellakin ovat erityislaatuisia tapahtumia, mutta on muita asioita, jotka voidaan ehkä suunnitella vähän pidemmällä aikavälillä. Minulla oli mahdollisuus lukea pääsihteereen ja puhemiehistön raportti tällaisista menoista ja olen huolestunut siitä, että nämä menot, jotka liittyvät vaalikampanjaan, pitää olla neutraaleja. Tietenkin näiden vaalikampanjan tarkoituksena on selittää kansalaisille, miten Euroopan parlamentti toimii, mutta se mitä minä luin on varsin huolestuttavaa, nimittäin se, että näillä menoilla halutaan tukea niitä, pa, niitä puolueita, jotka ovat selvästi Euroopan unionin puolella Tämä on muutenkin vaikeasti määriteltävissä oleva konsepti, mutta meidän täytyy varmistaa, että eh, tässä ei eh, auteta joitakin puolueita enemmän kuin toisia. Eh, parlamentin tehtävä on selittää, mitä Euroopan toimielijät ovat, miten ne toimivat. Voimme myös kertoa, että puutteita on ja niitä on korjattavaa, mutta meidän ei pidä sekaantua poliittiseen keskusteluun. Viimeinen asia liittyy ähm, äh, rakennuspolitiikkaan ähm, siinäkin voitaisiin toimia paremmin. Minä ennen poliittista työtäni olin neuvonantajana äh, kiinteistörahastoissa ja jos minun pitäisi äh, parlamentin kiinteistöpolitiikasta antaa neuvoja, niin kyllä minä kovasti epäilisin, että panisinko rahani tällaisen kiinteistöpolitiikkaan. Esimerkiksi edustuston valinta, paikan valinta Pariisissa, yksi Pariisin kauneimmista paikoista, kalliimmista paikoista. Minä siinä epäilen, että hyödyttääkö tämä investointi todellakin tai onko eh, investointi perusteltu. Eh, joten kyllä tässäkin asiassa voidaan vielä tehdä työtä, eh, yrittää määritellä paremmat tavoitteet. On tärkeimpiä tavoitteita, kuten esimerkiksi harjoittelijoiden hyväksyttävä palkka tai verrata ehtoja ryhmien työntekijöille. Nämä ovat asioita, joita haluaisin käsitellä varjoesittelijöiden kokouksessa. Kiitoksia. Merci. Kiitoksia herrat Sanni. Nyt kuulemme varjoesittelijät. Varjo, varjoesittelijöitä. Sitten ne saavat puheenvuoron, jotka haluavat. Edustaja Mankka. Manka qui fait le lien entre le bureau et la commission des budgets. Hän on tavallaan yhteydessä yhteyslinkki tämän valiokunnan ja puhemiesten välillä. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijä Rybihiä. Ja samalla tukisin myös niitä, jotka ovat esittäneet kritiikkiä asiakirjojen osalta. On totta, että kunnollisen tiedon saaminen taustalle on tärkeää. Puheenjohtaja, esittäisin muutaman huomion omalta kannaltani. Järjestelmään liittyvä ensin. Huhtikuussa kaksi vuotta sitten tämä valiokunta yksimielisesti ja samoin täysistunto vahvistivat sen, että kerran viiden vuoden välein parlamentissa ei vain indeksoida asioita, vaan budjetissa huolehditaan siitä, että se vastaa tarpeisiin. Esimerkiksi 10 miljardia vuonna 2010 komission virkojen osalta ja sitten kustannuksia on jotenkin leikattu puolella, mutta tätä summaa kuitenkin indeksoidaan jatkuvasti ja se ei ole tarpeen. Ja sitten ehkä joudutaan tilanteeseen, jossa indeksoidaan monia erittäin suuria merkittäviäkin summia, vaikka se olisi ehkä tarpeen. Ehkä näitä varoja voitaisiin käyttää jossain muualla. Ehkä tällä tavallakin voitaisiin säästää aika paljon ja järkevästi. Mitä tulisi siis tehdä, kun parlamentti on jotain vahvistanut ja tämä budjetointi vuodelle 2018 on tehty sitten, ei toimittu kuitenkaan sen mukaan. Ja sitten parlamentti vahvistaa vielä useat kerrat jotain, mikä ei kuitenkaan toteudu lopulta se tietenkin aiheuttaa turhautumista, jos tuloksia ei päästä näkemään. Toiseksi. Me olemme puhuneet myös puhemiehistössä parlamentaariumista ja muista toimistoista. Suurimmat kaupungit, Pariisi ja Rooma esimerkiksi, ovat sellaisessa tilanteessa, että on tärkeää, että siellä on parlamentaarium tai komission toimisto – joka voi osoittaa, miten tärkeää työtä Eurooppa tekee, mutta ehkä pienemmissä maissa voitaisiin käyttää näitä niin kutsuttuja liikkuvia parlamentaariumeja. Ehkä tällainen toimisto voisi liikkua kaupunkien välillä. Ja näin käydä myös vähän pienemmissä maaseutukaupungeissa. Puhemies Jaanilta pyysin, että voisimme analysoida tällaisen hankkeen kustannuksia ja hän otti tehtäväkseen huolehtia sitä, että tällainen hanke voidaan ottaa käyttöön. Ja toinen seikka, minulla oli tarkoitus olla budjetin varjoesittelijä. Ja siksi haluaisin sanoa, että meillä on paljon tällaisia häirintätapauksia. Ja sitten usein on tällaisia kuulemisia, että kuullaan todistajia, joita on kymmenittäin, mutta näissä prosesseissa ei ole kuitenkaan ketään varsinaista ammattilaisna lä- läsnä. Eli jos meillä ei valmistella kunnolla asiakirjoja ainakaan – pohjaksi, niin emme pysty tekemään oikeita päätöksiä näissä tapauksissa. Siksi tarvitsemme tässäkin ammattilaisten tukea. Tästä ehkä tulee tärkeä aihe seuraavassa poimiestön kokouksessa ja näin voimme parantaa toimintamme tulevaisuudessa. Joka tapauksessa tarvitsemme siis tällaisia ammattilaisia, tällaisia välittäjiä 37 tällaista henkilöä on töissä jo komissiossa. Ei meillä. En voi päivittäin istua tällaisissa kuulemisissa, kun minulla on budjettivaliokunta ja muitakin tehtäviä. Tarvitsemme siis tähän omat osaajansa. Siksi luovuin myös tästä varjoesittelijän tehtävästä, koska kaikkia tehtäviä ei voida yhdistellä, kun todistajien kuulemisia on niin usein. En, en pysty siis yhdistämään näitä tehtäviä. On ollut siis monia kokouksia, joihin en ole voinut osallistua sitä varten, joten esittelijäkin varmasti ymmärtää, että me tarvitsemme näitä erityisosaajia, jos haluamme suhtautua työhömme vakavasti. Ja vielä puhemiestössä puhuttiin tästä englannin kielestä aiheena. Myös sanottava, että olen edelleen vakuuttunut siitä, että britit lopulta jäävät Euroopan unioniin. Mutta toiseksi minun on todettava, että englannin kieli jää tänne kyllä ikiajoiksi ja sitten riippumatta, ovatko britit täällä vaiko eivät. Tästä kysymyksestä ei tarvita lisää spekulaatioita, koska on ihan absurdia, absurdia ajatella, että jonain päivänä luopuisimme täällä englannin kielen käytöstä. Kiitos. Merci. La parole est maintenant Kiitos. Monika Holma ja saa seuraavan puheenvuoron. Um, Hyvä puheenjohtaja. koska minä olen vastuussa rakennuspolitiikasta, jolla ei tässä nyt ole dramaattista roolia, niin halusin vain sanoa, että vain vähän aikaa sitten kävimme keskustelua äh, vastuullisten kanssa ja yritämme budjettia varten saada aikaisemmin tietomme niin, että ne voidaan budjettiin, budjetissa aikaisemmin huomioida ja aikaisemmin määrärahat budjetoida. Tämä ilmeisesti oli myös puheenjohtajan toive ja tulemme tekemään kaikkemme, jotta pääsemme tässä asiassa eteenpäin. Toinen äh, asia liittyi harjoittelijan. Hyvä kollega Tanni, kyllä tässä on tehtävä ero, tuleeko harjoittelija neljäksi viikoksi vähän tutustumaan, eikä oikeastaan tiedä mistään mitään, ja ennemminkin tarvitsee tukea ja seurantaa avustajan taholta, joka ei siis ole henkilö, joka voi varsinaisesti työhön vaikuttaa tai vain hyvin vähän varsinaisesti työtä tehdä, vai otetaanko puoleksi toiksi, tai vuodeksi harjoittelija, joka sitten on oikeastaan eräänlainen avustaja. Tämä on asia, josta on keskusteltava ähm, maksujen ja palkkausten suhteen, koska parlamentissa on hyvin erilaisia käytäntöjä. Sitten erityis erityisiä, erityisiä poikkeuksia, jotka on otettava huomioon. Esimerkiksi eh, sellaiset henkilöt, jotka juridisen koulutuksen puitteissa eh, saavat maksun kotimaastaan ja jotka eivät maksua täältä voi saada, eh, koska ne, he saavat maksun jo kotimaastaan. He saavat siis kotimaastaan jo noin 1500 euroa. Tällainen tapaus minulla oli täältä mm, eivät sitten voi lisää saada. Mutta se, että hyväksi käytetään nuoria, jotka ovat vaikka kahden vuoden ajan harjoittelijoita ja saavat sitten vain ihan minimisumma, niin se on kyllä asia, joka, mm, mikä minäkin näin kriittisesti ja hallinnon kanssa on katsottava, että miten tämä voidaan ratkaista järkevästi. Je n'en vois pas. Je pense qu'on est... Ei muuta puheenvuoropyyntöjä. Niin, harjoittelujen paik- tilanne on kyllä asia, joka pitää selventää, tehdä ero harjoittelijat, jotka tulevat opintojensa takia, heidän täytyy olla pari-kolme kuukautta EU-ssa, eivät ole varsinaisia työntekijöitä, avustajia. Heille pitää antaa korvaus, jotta he voivat kustantaa oleskelunsa täällä. Sitten on ne harjoittelijat, jotka tulevat oikeastaan käytännössä meppien avustajiksi mutta tarvitaanko säännöt vai eikö tämä tavallaan liitty jokaisen omaan etiikkaan? Tarvitseeko joka kerta laatia säännöt? Mehän itse valitamme, kuinka vaikea hallinto on, moninaisia sääntöjä, mutta jonkinlaiset eettiset koodistot pitäisi riippua jokaisen parlamentin jäsenen omasta tunnosta, missä määrin antaa korvauksen avustajalleen, koska muutoin tehdään lisäsääntöjä ja silloin monimutkaisuus lisääntyy. Kun puhutaan trilogista, niin verran maankaan viittasi siihen, että niitä vaan tulee enemmän ja enemmän, mutta valiokunnan sihteeristö on kyllä todella aktiivinen näissä kysymyksissä, joten esitelle ehkä pitäisi kiinnittää huomiota myös tilanteeseen sihteeristöissä ja hallinnossa työryhmissä eri valiokunnissa, koska tästä tämä alkaa olla aika paljon. On helpompi hoitaa avustajien rooli, koska he tekevät meidän kanssaan yhteistyötä ja niin edelleen, mutta ei pidä kuitenkaan unohtaa sitä, että myös sihteeristön pitää pystyä hyvin toimimaan. On, yhä, on valtavasti kokouksia ja trilogeja yhä enemmissä määrin ainakin budjettivaliokunnan sihteeristö on joskus varsin vaikeassa tilante- tilanteessa. Pitää olla tässä asiassa huolellinen ja kiinnittää huomiota. Sitten vielä 3.9. Se voidaan täsmentää niin kuin Paul Rybik teki, mutta vaalien aikana pitää valmistautua tilanteeseen, koska ne, jotka eivät toimi Euroopan puolesta, ne ovat valmiita sanomaan siinä vaiheessa, että no itse asiassa – Voidaan paljonkin harjoittaa tietospolitiikkaa, mutta nämä kysymykset tulevat kyllä liittymään ihan keskeisenä keskusteluun. Jos voitaisiin 3,9 3,9 vähentää vaikka 3,8, niin voisi olla hyödyllistä. Nyt annan puheenvuoron Paul Rybihille. Ja sen jälkeen on tämä toinen osuus suljetuin ovin. Olen tavallaan teidän tulkkinanne eh, puhemiehistön, puhemiehistön suuntaan ja laadin tästä asiakirjan, koska muutoin he ei voida keskustella käydä, jos ei, ole, jos ei ole tällaista pohjapaperia. Tulen kirjoittamaan kirjeen parlamentin puhemiehelle ja pääsihteerille ja kolleganne Viland, joka on budjettivaliokunnassa varajäsenenä. Toivottavasti hän tulee olemaan tässä meidän rinnallamme herra Sassolin kanssa. Paul Ryvi. Eh, niin, oikein sydämelliset kiitokset kaikille kollegoille ja myös sihteeristölle tuesta. Totta kai meille ensi vuoden budjettikeskustelu on perinpohjainen keskustelu. Ja totta kai olen aina valmis myös kahden kesken keskustelemaan, koska tämä oli tietenkin nyt jonkinlainen yleiskatsaus – kun tiedämme kaikki, että parlamentin budjetti koostuu hyvin monista yksityiskohdista ja säätelee monia yksityiskohtia. Siksi kollegoiden esittämät kommentit ovat meille hyvin tärkeitä. Ja pyytäisin myös kirjoittamaan tarkistuksia niin, että nämä täällä todetut ongelmat saadaan hoidettua äänestyksen kautta. Hienoa, että voimme todeta määräajan tarkistusten jättämiselle nyt. Haluaisin vielä sanoa, että tietenkin on suuri ero, tuleeko maasta, jossa on suuri väestö, suuremmasta maasta tai pienemmästä maasta. Koska omasta esimerkistäni näin, että olen vastuussa neljästä valiokunnasta ja työntekijät siis tekevät työtä myös avustajani neljän valiokunnan osalta. Aivan oikein sanoitte, että sihteeristössä on erikoistuttu jo kovasti. Ja tässäkin on vähän henkilöstöpulaa, kun käsittelemme niin monia aiheita. Ja se on hankala, jos ei riittävästi avustajia. Siksi haluaisin todella kiitellä kaikkia avustajia, harjoittelijoita ja henkilöstöä parlamentissa myös, että tehdään niin hyvää työtä euh, est-ce qu'on n'a pas trop de commissions Ja, wir haben insgesamt äh, 20 Ausschüsse. Niin 20 valiokuntaa ja jos tulee maasta, josta tulee viisi tai kuusi jäsentä, niin ongelmana tietenkin on se, että kaikki valiokuntien aiheet ovat sellaisia, että kaikkien pitää tutustua tarkkaan ja jos on neljässä valiokunnassa mukana, niin se on yksityiskohtaisesti hankalaa. Mutta haluaisin kuitenkin kiittää siitä, että kaikista huolimatta onnistumme tekemään hyviä päätöksiä ja hyvää työtä. Ja varmasti osaavasti myös. Kiitos oikein paljon. Merci, monsieur le rapporteur. Kiitos esittelijä. Tenant clore Voimme lopettaa tämän julkisen osuuden ja keskeytän kokouksen hetkeksi. Ja kolmen minuutin kuluttua jatketaan suljetuin oin.